colleghi, la sessio... Hyvät kollegat, tämän iltapäivän kokous alkaa erittäin ajankohtaisilla aiheilla. Ensimmäinen aihe koskee poliittisen tilanteen heikentymistä Egyptissä ja mahdollisuudet kohti todellista demokratiaa, joka näyttää valitettavasti olevan aina kauka- kauaisempi toive. Viime perjantaina vähän ennen vaaleja Egyptin armeija saarsi parlamentin ja kielsi vähän aikaisten valituilta edustajilta pääsyn parlamenttiin. Tätä perusteltiin perustuslakituomioistuimen tuomiolla, jonka mielestä oli epäperustus, ei ollut perustuslain mukaiset nämä vaalit alahuoneeseen. Ja, ähm, armeijalla on tällä hetkellä avainrooli uuden perustuslain laatimisessa. Oppositio syyttää armeijaa siitä, että se on tukenut Ahmed Shafik ehdokasta, maallista ehdokasta ja puhuvat sotilasvallan kaappauksesta. Presidentinvaalien tulokset eivät ole vielä tiedossa ja kummatkin ehdokkaat väittävät voittaneensa. Armeija vahvistaa, että se tunnustaa uuden presidentin ja antaa 30. kesäkuuta tälle presidentin valtaoikeudet. Tilanne on erittäin huolestuttava. Viimeisimmät kehitykset Egyptissä ja näkymät demokraattisessa demokraattis, demokraattisen eh, siirtymää varten, niin, hän, niin tästä puhumme Hugh Mingarellin kanssa. Eh, kiitämme kovasti häntä paikalle tulosta ja haluamme, eh, kysymmekin nyt heti, mikä on ulko suhdehallinnon analyysi tämänhetkistä tilanteesta Egyptistä. Tämä on ensimmäinen helppo kysymys. Ja mikä ö, ovat toimet, joita ryhdytään ensi viikkoina millaisen kannan muslimiveljeskunnan ehdokas aikoo ottaa. Monet osapuolet pitävät häntä voittajana ja mikä on ulkosuhdehallinnon kanta suhteessa Egyptiin ja erityisesti armeijan ylipäällikköyteen? Ja nyt annan heti puheenvuoron herra Mingarellille Olkaa hyvä. Kiitos siitä, että minä olen jälleen kerran saanut kutsun tänne jakamaan ajatuksia keskenänne kysymyksiä pohtimaan yhdessä sitä, mitä on tekeillä Egyptissä ja aivan erityisesti koko arabimaailmassa. Viikko sitten Egyptissä tapahtui suuria tapahtumia, mutta neljä niistä on merkityksellistä, aivan erityismerkitys. Ensinnäkin viime torstaina tehtiin kaksi päätöstä perustuslakituomioistuimessa, tärkeitä päätöksiä, joilla on poliittista kantoarvoa. Perustuslakituomioistuin oli sitä mieltä, että äh, Ahmed Shafikin ehdokkuus entinen ilmavoimien kenraali ja Mubarakin entinen ministeri. Hänen ehdokkuutensa oli ihan hyväksyttävissä, eli tällä tavoin hän pystyi osallistumaan eh, presidenttivaalin toiselle kierrokselle. Samanaikaisesti eh, kun eh, Ahmed Shafik sai osallistua toiselle kierrokselle, niin perustuslakituomioistuin oli sitä mieltä, että laki, jonka puitteissa – järjestettiin kansankokouksen, kansalliskokouksen järjestäytyminen. Ja sen mukaan kolmas osa tästä kansallis, kansalliskokouksesta, joka valittiin siis henkilökohtaisilta listoilta, ei miltään puoluelistoilta. Perustuslakituomioistuin oli sitä mieltä, että tämä laki ei ollut yhtä pitävä perustuslain kanssa. Näin ollen se peruutti, kumosi vaalien tulokset, parlamentin alahuoneen tulokset Egyptissä, joka on todella siis vastaa kansa, on kansalliskokous, kansankokous. Tällä poliittisella päätöksellä tulemaan olemaan kauaskantoiset vaikutukset. Tämä päätös tehtiin siis viime torstaina. Sen jälkeen lauantaina ja sunnuntaina käytiin presidentinvaalien toinen kierros. Ja lopulta sunnuntai-iltana perustuslakiasetus, anteeksi, säädös, jonka äh, laati äh, armeijan ylinneuvosto. Tuossa säädöksessä – todettiin, että voidaan ensiksikin hajoittaa parlamentti, vasta valittu parlamentti, ja sen säädöksen myötä annettiin lainsäädäntöoikeudet armeijan ylimmälle neuvostolle, sotilasneuvostolle. Nämä olivat siis nopeasti nämä neljä tärkeää tapahtumaa. Jos ajatellaan presidentinvaalia, niin viimeisten A ennakkotietojen mukaan nämä ovat siis alustavia tuloksia, jotka eivät vielä ole virallisia muslimiveljesten ehdokas Mohamed Morsi olisi voittanut toisen kierroksen noin 50 prosentilla äänistä. mutta hänen vastaehdokkaansa, kilpailijansa Ahmed Shafik, armeijan ehdokas, kiistää tämän tuloksen, tämän vaalituloksen. Viralliset tulokset julistetaan torstaina kesäkuun 21. päivänä. Tänä päivänä Mohamed Morsi on sitä mieltä, että hän voitti 42 prosentilla. Ahmed Shafi kiistää nämä alustavat vaalitulokset torstaina 21. päivä periaatteessa saamme viralliset tulokset näistä vaaleista tarkkailijamme ja paikalla olevat ihmiset ovat meille kertoneet, että toinen presidentinvaalikierros käytiin suhteellisen rauhallisissa olosuhteissa, mikä tarkoittaa sitä, että ne eivät ole mitenkään täydelliset olosuhteet hallinnollisissa valmisteluissa – oli joitakin epätarkkuuksia, oli joitakin epäsäännöllisyyksiä, ne on todettu. Mutta kaiken kaikkiaan nämä epäsäännöllisyydet ja riittämättömyydet hallinnon puolelta eivät kuitenkaan kyseenalaistaneet vaalien lopullista tulosta ja Toisin sanoen, olivatpa nämä epätarkkuudet mitä tahansa, se ei kyse, ne eivät kyseenalaista sitä, että Mohamed Morsilla on tietty etumatka Ahmed Shafikin suhteen. Vielä kerran toistan, nämä ovat arviointeja, joita me olemme saaneet meidän asiantuntijoiltamme paikan päältä. Jos minä nyt haluan panna pääni vadille, niin kyllä epäröisin Tämä, tässä on kyse vain arvioinneista, jota asiantuntijamme paikan päällä ovat voineet meille tiedottaa. Varovaisuus on valttia vielä kahden päivän ajan. Vielä yksi sana toisesta tapahtumasta. Viime sunnuntai-illalta, toisin sanoen, armeija ovat, on hyväksynyt sotilaallisen säädöksen, joka antaa kaiken lainsäädäntövallan sotilaille, sotilasneuvostolle. Parlamentin alahuone on hajotettu, sotilashenkilöt, sotilaat ovat ottaneet lainsäädäntövallan käsiinsä. Tämän lisäksi sotilaat l'Assemblée constituante. Jos tämä perustuslakia säätävä kansalliskokous, joka muodostettiin muutam jo usea viikko takaperin, ja joka ei kuitenkaan ole vielä pystynyt tekemään miten vakavasti otettavaa työtä, jos tämä perustuslakia säätävä kansalliskoko ei ryhdy välittömästi töihin, niin me sotilaat tulemme nimeämään uuden perustuslakia säätävän kansallisneuvoston, joka tulee laatimaan perustuslain. Sotilaat ovat sanoneet meille myös, että heillä tulee olemaan veto-oikeus seuraavaa perustuslakia ajatellen siinä mielessä, että jos he ovat sitä mieltä, että jokin artikla seuraavassa perustuslaissa ei ole yhteen sopiva maan e, keskeisten e, etujen kanssa, niin kuin armeija, sotilashenkilöt ne mieltävät, niin heillä on oikeus käyttää veto, veto-oikeuttaan tähän artiklaan. Mehän haluamme olla varovaisia, byrokraatit ovat aina varovaisia. Meistä tuntuu siltä, että tässä ollaan kyllä aika pitkällä vielä demokratian toteutumisesta. Ja jos haluamme muistaa, mitä Egyptin sotilasviranomaiset sanoivat viime vuoden heinä, helmikuun ja heinäkuun välillä. Silloin he sanoivat kaikille vierailijoille ja kuulin heidän sanovan usean otteeseen myös puheenjohtaja Barrosolle ja Rova Ashtonille, että he olivat määrätietoisesti valmiita palaamaan kasarmeilleen ennen joulukuuta 2011. Jos muistaa tarkkaan, mitä tuolloin tapahtui, mitä he sanoivat ja mikä on tämä tänä päivänä harjoitettu käytäntö, niin kyllä tässä on ihan oikein oikeutettua pohtia jotakin asioita vaikka on tiettyä epävarmuutta siitä, mitä tulevat lähiviikot tuovat tullessaan Egyptiin, koska me oletamme lopullisia presidentinvaalituloksia torstaille. Vastavalittu presidentti nimittää pääministerin, jonka tehtävänä on muodostaa hallitusta, mutta mikä on varmaa on ainakin se, että yksi Tulevina kuukausina lainsäädäntövalta tulee pysymään sotilaiden käsissä. Toisekseen sotilaat ovat ottaneet itselleen oikean, oikeuden nimittää perustuslakia säätävän kansalliskokouksen. Sotilaat ovat myös ottaneet itselleen veto-oikeuden tulevaan perustuslakiin, jos he, se ei heidän mielestä ole maan etujen mukainen joidenkin artiklojen kohdalla. Eli kyllä meillä nyt on tässä ihan aihetta suurinkin huolenaiheisiin, miten maa tulee kehittymään lähiaikoina. Tähän voidaan vielä lisätä se, että 13. kesäkuuta edelleen viime viikolla oikeusministeri hyväksyi asetuksen, jonka, muota, jonka myötä sotilasviranomaiset voivat pidättää siviilihenkilöitä niin tässäkin kyllä voidaan pohtia, mitkä ovat motivaatiot tällaiselle politiikalle ja minkälaisia yhteiskunnallisia seuraamuksia sillä tulee olemaan. Toisin sanoen, vaikka viime viikon loppuna käytiin kolmannet vaalit, kolmas vaalikierros, joka toteutettiin suhteellisen kunnollisissa olosuhteissa, jos ajattelemme 60 vuoden autokratian <clears throat> jälkeistä tilannetta, niin mm, me voimme vain odottaa, että voimme todeta, että vaalit järjestettiin kuitenkin ihan siedettävissä olosuhteissa, mutta sotilaat ovat ryhtyneet sellaisiin toimenpiteisiin ja ottaneet sen tyyppistä valtaa käsinsä, että se voi kyseenalaistaa ja vaarantaa demokratian kehittymisen. Ja se voi myös vaikuttaa siihen, miten voimme tukea ja auttaa demokratian ylimenovaihetta tuossa maassa. EU, EUn parlamentin meidän pitäisi jälleen kerran toistaa sitä, että me tuemme kaikkia niitä voimia, jotka haluavat taata demokraattisen ylimenovaiheen tuossa maassa. Olemme valmiita sitoutumaan varauksetta vuoropuheluun mm, demokraattisesti valittujen viranomaisten kanssa. Toivottavasti pian meillä on presidentin ja hallituksen nimitiedossa, nimetiedossa. tiedossa me haluamme muistuttaa sotilaille heidän lupauksestaan siirtää valta siviili viranomaiselle ennen kesäkuuta. Näinhän ei ole tapahtunut, koska sotilashenkilöillä tulee olemaan usean kuukauden ajan lainsäädäntövalta hallussaan. Kolmanneksi meidän pitää valvoa, jotta tämä uusi perustuslakiprosessi olisi mahdollisimman kattava, inklusiivinen. Toisin sanoen, että siihen otetaan yhteiskunnan kaikki toimijat, sektorit, osatekijät mukaan. Ja ihan vihoviimeinen kohta, hyvä puheenjohtaja, meidän täytyy vähän kannustaa egyptiläisiä viranomaisia <clears throat> siihen, että talouden tilanne ei koko ajan heikkenisi, vaan että se todella paranisi. Sen takia pitäisi päästä sopuun IMFn kanssa, tehdä sopimus IMFn kanssa. Ja me EUn edustajina meidän pitäisi antaa paljon enemmän makrotaloudellista apua. Näin muutamin sanoin halusin kertoa teille Egyptin tilanteesta. Kiitoksia paljon. Nyt sitten puheenvuorot. Ensimmäisenä kollega Salafranca, kolme minuuttia jokaiselle niin, että meillä on aikaa vastauksille. Eh, kiitos puheenjohtaja, kiitos Mingarellialle tulleet puhunaan tänne kertomaan meille kokemuksistaan ja kertomaan, mitä on tapahtunut viime päivinä Egyptissä mikä vaikuttaa Egyptin nykytilanteeseen. Te viittasitte äh, asiantuntijoiden tekemään arviointien toisesta, presidentinvaalin toisesta kierroksesta. Meidän piti todellakin tietää, että EU on lähettänyt tarkkailijaryhmän sinne. Ymmärrän, että te tässä on kyse asiantuntijaryhmästä. Minä haluaisin tietää, kuinka monta asiantuntijaa kuuluu tähän ryhmään ja mikä on mielipide muilla tarkkailijoilla, kansallisilla tai kansainvälisillä tarkkailijaryhmällä, jotka on kutsuttu osallistumaan tähän prosessin toteutumiseen. Haluaisin myös kysyä teiltä, kun te kerroitte vähän ennalta, mikä tulee olemaan presidentinvaalin lopputulos. Onko se niin tiukka, eli 52 prosenttia? saisi mursi, eli voittaja sanoo näin. Mitä tulee tapahtumaan, kun toinen ehdokas kiistää tämän tuloksen? Onko minkäänlaista instanssia, joka voisi todella selvittää tämän pienen eron? Onko se perustuslaillinen instanssi? Miten voidaan ratkaista tämä vaikea kysymys? Toinen kysymys tai toinen elementti, josta te kerroitte meille, on se, että perustuslakia säätävä kansalliskokous on hajotettu. Äh, koska sanottiin, että vaalilaki ei ollut lainvoimainen tai se ei ollut yhtäpitävä. Tähän kuuluu paljon poliittisia puolueita, jotka eivät pidä tätä normaalin käytäntönä. Jos tällainen perustus tehdään, niin sen takia, sen takia pitäisi myös laki lainsäätämissä puitteissa järjestää uudet vaalit. Äh, ja mielestäni nyt olisi todella hyvä tilaisuus siihen, ja se olisi ihan aiheellista tässä kontekstissa oletteko te sitä mieltä, pitäisi olla siis uudet vaalit, mutta ymmärrän erittäin hyvin, että tämä epätietoisuus presidentinvaalituloksesta vielä on ilmassa. Ja sen jälkeen tulee pääministerin nimitys ja hallituksen muodostaminen, mutta mm, jos halutaan ruveta laatimaan uutta perustuslakia, niin siellä ei ole mitään lainsäädäntöä instanssia ja lainsäädäntöyksikköä, joka todella edustaisi kansaa. Tämä on mielestäni huolen, erittäin tärkeä huolenaihe, jos te sanotte, että voidaan todellakin päästä yli tästä kiistakysymyksestä, joka liittyy vaaleihin, presidentinvaaleihin ja, ja kansanedustuslaitoksen vaaleihin, eduskuntavaaleihin. Ja missä mielessä nykyinen voimassa oleva perustuslaki antaa, antaa valtaa tälle armeijan muodostamalle sotilasneuvostolle nykytilanteessa. Seuraava puheenvuoro, edustaja Gomes, kolme minuuttia pyytäisin. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia herra Hingurli teidän alustuksestanne. Minun täytyy sanoa, että olen hyvin surullinen Egyptin tapahtumien johdosta, mutta en kuitenkaan ole yllättynyt. Olin yksi niistä henkilöistä, jotka olivat äh, vuonna 2011 19. maaliskuuta mukana ja tuolloin ihmiset olivat kansanäänestyksen hetkellä niin innoissaan siitä, että saattavat äänestää ensimmäisen kerran. Me olimme yhteyksissä kuitenkin kansalaisyhteiskuntaan ja saatoimme aistia, etteivät asiat tulisi menemään oikein, sillä oli tahoja, jotka eivät halunneet, että asiat sujuisivat oikein. Meidän tulisi sanoa näin. Se, että ei haluttu Euroopan unionin vaalitarkkailu valtuuskuntaa paikalle. Tämä kertoo paljon, sillä ovat eivät selkeästikään tuolloin olleet läpinäkyvät. Tämä on hyvin huonoa lupaava enne ja merkki. Ja huonoa lupailua merkki oli myöskin sekin, että naiset ovat joutuneet neitsyystesteihin, jos he olivat osallistuneet mielenosoituksiin. Emme tiedä, onko nyt näihin naisiin kohdistuneita toimia rangaistu. Ja tänään meillä täällä parlamentissa me kuulimme aivan hirvittävistä rikoksista, joita oli Siinaissa tehty beduiniheimoja kohtaan ja pakolaiset ovat pyrkineet Eritreasta ja Etiopiasta ähm, pakoon ja äh, heitä, heidän erittäin köyhiltä perheiltään oli pyydetty lunnaita 6000 viime vuonna ja 60 000 tänä vuonna ja nyt on tapahtunut raiskauksia, hirvittäviä kidutuksia ja muunlaista väkivaltaa ja tästä on erittäin paljon dokumenttia olemassa ja tämä on sellainen alue, jossa Egyptin armeija, sen olisi tullut puuttua asioihin ja mitään merkkiä siitä ei ole. Ja he ovat nyt hyvin kiireisiä ilmeisesti varastaessaan tässä prosessissa kansan valtaa. Kaikki, mitä kuulimme, on hyvin relevanttia, mutta uskoisin, että tämä koskettaa Euroopan unioni, mutta se on, on myöskin hyvin tärkeää, että Euroopan unioni ja Rova Ashton selvittää, selittää sen, että vähemmän on vähemmän. menetetty oppia omista kokemuksistamme. Tämän tulisi olla Egyptin viranomaisille selvää. Haluaisin herra Mingarilta kysyä, nyt kun äh, olemme saaneet YKn raportin äh, arvioinnin äh, arabimaiden kehityksestä ja he ovat tunnistaneet erään asian, sen, että kasvua on tapahtunut työpaikkojen suhteen. Tämä on hyvin tärkeää ihmisten tilanteeseen liittyen, mutta myöskin minkälaisen demokratian toimimisen kannalta. Mitä Euroopan unioni voisi tehdä tämän tukemiseksi? Jos hallitus ei ole demokraattinen, me emme ehkä toimisi sen kanssa, mutta kuinka voisimme auttaa kansalaisyhteiskuntaa? Brandner. Edustaja Brandner viime. Kiitoksia herra Minkanrelli, kiitoksia teidän vaikutelmista. Euh, Mehän olemme ihan samaa mieltä luonnollisesti kanssanne Tämä on todellinen tragedia, mitä on tapahtumassa. Mehän olemme yhteydessä nuoriin, jotka, jotka toivoivat niin suunnattomasti. He, he asettivat paljon toivoa tähän suureen muutokseen ja nyt kaikki toivo on menetetty. Ja heidän näkemyksensä siitä, mihin he, halu, mihin he haluavat suunnata katseensa ja tiensä on muuttunut. Minä kysynkin nyt taloudellisesta avusta tai ihan budjettituesta. Mitä poliittisia ehtoja me tulemme asettamaan tälle avulle. Minähän tiedän, että de, tout suite. varoinhoitoasetuksessa aina mainitaan esimerkiksi IMFn antama apu, kuinka se ehdollistetaan. Asettammeko me poliittista ehdollistamista mm, te mitä te sanoitte äsken, mitä me tulemme myös vaatimaan sotilasneuvostolta. Madame Netz. Edustaja merci. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, kiitoksia paljon. Aluksi haluaisin pahoitella äh, herra Mingerille. Minä istun tässä. Eh, en valitettavasti kuullut hänen ensimmäistä puheenvuoroaan ja sen alkua, mutta kuulin sen lopun. Jaan luonnollisesti huolet ja harminaiheet, joita on ilmaistu, ja tämän sanoisin kaikille kollegoille. Uskoisin, että meidän tulee toisaalta pyrkiä pelastamaan demokraattinen prosessi tai elvyttämään se niin kuin me voimme. Ja toisaalta meidän täytyy myöskin säilyttää mielessä se, mitä rohkenisin nyt kutsua ensimmäisen demokraattisen demokratiapyrkimyksen opeiksi Algeriasta noin 50 15 vuotta sitten tuolloin kaikki olivat huojentuneita, kun vaalien toinen kierros peruttiin. Ja sitten valitettavasti ensimmäisten, ensimmäisen kierroksen tulokset kuitenkin olivat sitten sellaisia, että aiheuttivat meille pettymyksen. Ymmärrän myöskin kollegoja, kuten Anna Gomesia, jotka sanovat, että logisesti, jos me sanomme, että enemmän on enemmän, meidän pitäisi sanoa myöskin, että vähemmän on vähemmän. Mutta mielestäni meillä ei ole mitään intressejä eh, nähdä tämän alueen hajoavan aivan pirstaleiksi. Meidän täytyy hyvin varovaisesti punnita koko tilannetta. Te voisitte ehkä sanoa, mitä mieltä te olette siitä, mitä me voisimme tehdä, jotta voisimme mahdollisimman paljon pelastaa tästä vaaliprosessista ja demokraattisesta prosessista. Kiitoksia. Tanok. Edustaja Tanok. Kiitoksia, puhemies. Aloitimme arabikeväästä. Silloin kaikki olimme hyvin toiveikkaita. Nyt sitä kutsutaan sitten arabiodotukseksi. En oikein tiedä, mikä historiankirjoittajat sitten valitsevat loppujen lopuksi. Nyt meillä vaikuttaa olemaan muslimiveljeskunnan presidentti Muhammed Mursi, joka saa todellisen valtatyhjiön käsiinsä, joten nyt kysymykseni on, mitä tapahtuu, jos Mursi esimerkiksi haluaa uudelleen neuvotella Camp Davidin ja rauhansopimuksen Israelin kanssa. Amerikkalaiset sanoivat, että he sitten keskeyttävät apunsa Gomesin argumenttien mukaan vähemmän vähemmästä. Mm, jos rauha-arkkitehtuuri puretaan siellä, niin sitten meidänkin ehkä pitäisi soveltaa sitä. Entä koptikristit, jotka ovat kauhuissaan tämänhetkistä tilanteesta? Äh, jos heihin kohdistava painostus ja lisääntyy, voimmeko olettaa, että Egyptin armeija on neutraalia, tuki, suojelee äh, kaikkein herkimpiä väestöryhmiä. Egypti on varsin suuri maa Eh, jonka talous on nyt polvillaan ja matkailu on vähentynyt kolmanneksen ja se on riippuvainen Saudi-Arabian rahasta, josta se sai suuren summan muutaman viikko sitten, johon varmasti liittyy joitakin ähm, velvollisuuksia, jotka liittyvät salafisteihin. Tämä äh, koktaili on mielestäni tässä nyt hyvin räjähdysaltis. Olen huolissani puheenjohtaja. Viimeinen puheenvuoro, kollega Meijer. Presidente, yo también quería agradecer. Kiitos paljon. Minä myös haluan kiittää Mingarellia hänen tarjoamastaan informaatiosta, mutta kuitenkin tämä todellisuus on erittäin lohdutonta, koska Tahririn aukion vallankumouksella oli hienot tavoitteet, mutta valitettavasti minä olen samaa mieltä, kun ajatellaan, että jos Egyptin sisältä katsotaan tilannetta, tässä on nyt kyseessä perustuslaillinen vallankaappaus. Jos sotilasneuvosto armeija on lähtenyt laatimaan omia säädöksiään niin ja ottanut paljon valtaa itselleen, niin kyllähän siinä on mennyt paljon pidemmälle kuin mikä oli alun perin suunniteltu. Ja jos parlamentin alahuone on hajotettu, niin se tarkoittaa sitä, että sen takia ihmiset ovat kokoontuneet uudestaan tahrilaukiolle ja he haluavat antaa uuden vastauksen, mutta vastaushan on se, että meidän täytyy myös olla seurata tarkkana tilanteen kanssa. Jos onnistuttiin karkoittamaan Mubarak maasta, niin silloin nämä yhteiskunnalliset voimat ovat tulleet osoittamaan mieltään sen takia, että nyt on perustuslainen vallankaappausuhka ilmassa. Tahririlla on Äh, juliste, jossa sanotaan seuraavaa. Vallankumous pyysi leipää, äh, oikeutta ja yhteismukais- yhteismukais- y- leipää, demokratia yhteiskunnallista oikeutta, mutta me olemme saaneet vain poliisia ja poliisivoimia sen vastineeksi. Minä toivon, että itse kansalaiset, kansalaiset, jotka nyt ovat tulleet huijatuksi ja petetyiksi kaiken sen toimesta, joka Äh, ehkä käynnisti sen, että päästiin eroon dikta, diktaattorista, niin he taistelevat nyt sen puolesta, että vallankaappauksen uhka ei toteutuisi. Mielestäni tilanne on erittäin vaikea, erittäin vaarallinen, erittäin tiukka ja meidän eurooppalaisten pitäisi kyetä nyt reagoimaan tämän vallankaappausuhan edessä ja että tilanne lop, päätyisi mm, sillä tavalla, että kansan tahdon ilmaus tulisi kuulluksi Egyptissä. Bene, allora lasciamo... Va. Nyt annamme eh, herra Minkalle Rellille mahdollisuuden vastata. La première question, monsieur... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäisen kysymyksen vastauksena edustaja Salafranca. Kuten tiedätte, kyseessä ovat eh, eräät asiantuntijat, jotka ovat paikan päällä Egyptissä seuraamassa vaaleja ja antavat suosituksia, jotka pyrkivät parantamaan sitten seuraavia vaaleja. Joten tällä hetkellä tämä ei liity millään lailla siihen ähm, valtuuskuntaan, joita, joita te johdatte Algeriassa tai Jaler johti Tunisiassa. Tämä on aivan erilainen tilanne. Tässä on vain asiantuntijaryhmä paikalla. Teidän kysymyksenne siitä, voitaisiinko sitten muotoilla jonkinlainen ähm, mielipide. Tämä liittyy toiseen kysymykseen. Oli paljon erilaisia organismeja, kuten Carter Center, joka oli paikalla. Ja he ovat olleet eh, meidän asiantuntijamme kaikkiin näihin organismeihin yhteydessä. Ne seurasivat vaaleja ja me saimme tietoa. Se, mitä saimme tietoomme, on se, että paljon parannettavaa oli. Vaalit eivät olleet suinkaan täydelliset olosuhteissa ja järjestämistavassa oli toivottavaa, mutta vaikka tällaisia epäsäännönmukaisuuksia esiintyi, ne eivät todennäköisesti olleet niin vakavia, että ne voisivat kumota vaalien tuloksen. Jälleen kerran, tämä, kuten sanoin, tämä on empiiristä. Tämä on kaikki, mitä voin teille sanoa. Meillä oli vain muutamia asiantuntijoita, mutta me käytimme eri kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten järjestöjen verkostoa hyväksymme. He olivat paikan päällä ja seurasivat tapahtumia. Toinen kysymys, jos Shafiq kyseenalaistaa vaalien tuloksen, mitä voimme tehdä? Ensinnäkin meidän täytyy toivoa, että kun vaalilautakunta julistaa lopullisen tuloksen, hävinnyt osapuoli hyväksyy tuloksen. Ellei näin tapahdu, minä uskon, että ö, tullaan tekemään vetoomus perustuslaki- ja tuomioistuimia. Mitä sitten tapahtuu? Tässä on hyvin paljon erilaisia mahdollisia senaarioita ja hypoteeseja olemassa. En voi teille vastata, mutta toivon vain, että oikeutta kunnioitetaan ja että ne instanssit, jotka ö, oikeutta ovat tukemassa, voivat toimia ja että tätä toimintaa sitten kunnioitetaan. Ellei näin tapahdu, en tiedä mitä voimme tehdä. Va- vaikeus on, kuten tässä Rowanet sanoi, vaikka se, kuinka tämä kaikki sujuu, ei meitä tyydyttäisikään. Ja vaikka meillä olisi paljon syitä olla pettyneitä, kun ajatellaan, että tässä, kuten eräät mainitaan, nyt on vallankumouksen ideaalit petetty, jos me vain tarkastelemme tilannetta. Olemmeko me sitten lopulta harjoittaneet oikeanlaista politiikkaa? Meillä on tässä nyt ongelma edessämme. Meidän täytyy tässä huonot ja hyvät puolet jokaisessa vaihtoehdossa punnita ja lopulta uskon, että lopputulos ei tule olemaan helppo. Nyt kaikkein ideaalisin tilanne olisi se, että torstaina heti torstaista lähtien presidentti olisi valittu ja että vaalit hävinnyt hyväksyisi tämän ja että hän nopeasti voisi sitten äh, nimetä pääministerin ja sitten perustuslakia laativa kokous voisi sen saada aikaan ja että pian järjestettäisiin parlamenttivaalit. Tässä on paljon, jos lauseita ja paljon hypoteeseja, mutta täytyy toivoa, että näin tapahtuu. Miten me voisimme sitten tehdä tilanteen huonontumista vastaan? Meidän täytyy jatkuvasti antaa selkeä viesti siitä, että me seuraamme viranomaisten toimintaa ja että kaikki epäsäännönmukaisuudet demokraattisen prosessin vastaisuudet ovat sellaisia, että Euroopan unioni tulee niistä rankaisemaan, mutta tietenkin luonnollisesti vipuvoima, joka meillä on Egyptin kaltaisen maan painostamiseksi, on hyvin rajattua. Siellä on paljon muitakin toimijoita ja muut ovat ehkä meitä merkittävämpiä. Rova Gomez, tämä enemmän enemmästä pitäisikö meillä olla sitten myöskin vähemmän vähemmästä. Tässä on suuri riski, kun vastaan teille näin, mutta minä sanoisin kyllä. Jos Euroopan unionin täytyy tehdä enemmän niille maille, jotka ovat demokraattista uudistusta harjoittamassa. Tämä tarkoittaa myöskin sitä automaattisesti, että Euroopan unionin ei pitäisi pelätä sitä, että se leikkaisi tällaiselta autoritaariselta hallinnolta tukeaan. En minä tiedä, tapahtuuko näin. Minä olen itse vain byrokraatti ja toiset henkilöt tulevat tästä päättämään. Sitten Roy Brandner voiko meillä olla poliittisia ehtoja makrotaloudelliselle avulle? Virallisesti, kuten sanoitte, makrotaloudellinen apu annetaan IMFn suostumuksen kautta, mutta minä en voi kuvitella, että poliittiset päättäjät myöntäisivät Euroopan unionissa makrotaloudellista tukea sellaiselle maalle, joka kääntäisi selkeänsä demokraattiselle uudistukselle. Minä saatan olla väärässä, mutta olisi vaikea kuvitella, että näin tapahtuisi. Tämä ei ole tekninen päätös, se on selvää. Pohjalla on ensin poliittinen päätös, joka perustuu poliittiselle arvioinnille tässä uudistusprosessissa ja tämän jälkeen sitten makrotaloudellisesta avusta päätetään, mutta viranomaiset eivät tästä päätä. Neuvosto päättää siitä. Parlamentilla on oma sanansa sanottavanaan. Minä uskon, että tulee tapahtumaan poliittista arviointia ja sen perusteella tästä makrotaloudellisesta avusta tullaan päättämään. Minä sanon jälleen kerran olla väärässä. Sitten rouva Neits, mitä tämän vaaliprosessin säilyttämiseksi voitaisiin tehdä. Meidän tulee jatkaa viranomaisten kanssa käytävää vuoropuhelua, myöskin armeijan kanssa käytävää vuoropuhelua ja selittää heille, että jos he pettävät vallankumouksen aatteet, he tietyllä tavalla kaivat omaa hautaansa sillä he tarvitsevat jonkin verran ulkopuolisia kumppaneita ja Euroopan unioni on sellainen kumppani, jota he tarvitsevat. Ja minä uskon, että vuoropuhelun ja suosittelun kautta me voimme toivoa, siis todellakin toivoa, että saamme vaikutusvaltaa siihen, kuinka armeija tämän vaaliprosessin antaa sujua. Sitten edustaja Tanok Camp Davidin sopimukseen liittyen, kyllä, me jatkumasti olemme yhteyksissä egyptiläisiin kumppaneihimme ja heille korostamme, että heidän täytyy täyttää kansainväliset sitoumuksensa. Ja ensimmäinen näistä sitoumuksista on se, että he ovat sitoutuneita Israelin kanssa tehtyyn rauhansopimukseen. Te sanotte ehkä minulle, että tämä ei riitä, mutta tämä on alku jokaisessa kokouksessa kaikilla tasoilla me puhumme näistä kansainvälisistä sitoumuksista ja siitä tosiasiasta, että kenenkään intressien mukaista ei olisi se, että Egypti sanoituisi irti näistä kansainvälisistä sopimuksistaan, kun otetaan huomioon, minkälainen geopoliittinen tärkeä asema sillä on. Kiitoksia. Poikkeuksellisesti voimme hyväksyä lisäkysymyksiä. Ei ole muita kysymyksiä. Hyvä. No sitten menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, mutta sitä ennen haluan kertoa teille, että Bahrainin lähetystö Euroopan unionissa on kertonut meille, että Bahrainin ulkoministeri on täytynyt perua vierailunsa, koska hänen maansa on julkaissut suruajan Saudi-prinssin kuoleman johdosta. Ja nyt voin kertoa teille, että voitte kanavalta 17 kuulla Arabiaa. Kanavalta 17. Ja seuraava kohta on sitten keskustelu Syyrian tilanteesta. Bene, allora do il benvenuto ai nostri tre relatori. No niin, tervetuloa kolmelle, kolme vierastamme. Edust, Rova Alma Lach on tulossa. Vieressäni on herra Kamal Allabuani. Hän on Syyrian opposition tunnettu aktivisti. Assadin hallinto oli pidättänyt hänet vuodesta 2005 vuoteen 2011. Hän on isänmaallisen syyrialaisen toimintaryhmän perustaja, joka on erityinen foorumi Syyrian perustuslakineuvostosta ja hän siitä erosi viime vuonna. Sitten herra Katlavi, joka on Syyrian kansalliskokouksen jäsen, ja herra Aitam Almalah, joka tulee pian paikalle. Hän on op- Syyrian opposition aktivisti, joka Assadin hallinto oli pidättänyt 80-luvulla ja vuodesta 2009 vuoteen 2011 hän on ollut vankeudessa myöskin. Toivotan myös tervetulleeksi herra Mingarellin, joka auttaa meitä tässä äh, keskustelussa ja on sitten mukana mahdollisessa keskustelussa Bahrainista. Ja aloitan heti sanomalla, että tilanne Syyriassa on traaginen, väkivallan lisääntyminen, siitä huolimatta, että tätä on kovasti julkistettu kansainvälisissä viestimissä, on aivan sisällissodan partaalla. Ja Olemme vahvistaneet pakotteita tätä hallintoa kohtaan, mutta niiden vaikutus hallintoon näyttää olevan rajoitettu. Euroopan unioni on myös vaatinut, että turvallisuusneuvosto ryhtyy tiukempiin toimenpiteisiin, mutta tähän asti on ollut mahdotonta vakuuttaa Venäjä tästä. Haluaisimme käyttää hyödyksi tämän keskustelun ymmärtääksemme, Eh, ja aion nyt esittää teille muutamia kysymyksiä. Mitä Euroopan unioni voi tehdä tukeakseen tehokkaammin rauhanomaisen ratkaisun löytymistä Syyriassa? Kuinka tärkeitä ovat sotilaalliset ja turvallisuusnäkökohdat Venäjän eh, kannassa, tarkoitan tässä tätä mm, meritukikohtaa, ja eh, millaisia Ähm, mistä suurien oppositio koostuu ja mikä mahdollisuus on, että erilaiset oppositioryhmät pääsevät yhteistoimintaan hallintoa vastaan ja kuinka suuri vaikutus uskonnolla on tämänhetkiseen konfliktiin ja millainen vaikutus sillä voisi olla Syyrian tulevaisuudessa. Annan teille nyt puheenvuoron ja pyytäisin, että että rajoitatte puheenvuoronne eh, maksimissaan viiteen minuuttiin. Ensin eh, Aitam Almalah. on, on nyt tullut paikalle ja toivotan hänet tervetulleeksi. Ja annan teille nyt ensin puheenvuoron viisi minuuttia. Shukran. Thank you so much. This is the second time I... Kiitoksia hyvin paljon. Tämä on toinen kerta, kun olen ollut viime kuukausien aikana täällä. Olin paikalla vuonna 2005. Gantner, Breisner Gons, no niin. Nyt minä olen koko elämäni ajanut demokratiaa ja vapautta minun omalle maalleni. Mitä Syyriassa tapahtuu, ei ole vain kriisi, joka pitäisi mahdollisimman nopeasti saada päätökseen ja kaikilla mahdollisilla tavoilla. Kyseessä on humanitaarinen kysymys turvallisuuden vuoksi, mutta myöskin todellinen vallankumous, joka pyrkii avaamaan ovia muutokseen todellista muutosta, joka pyrkii muuttamaan hallinnon ja poliittisen järjestelmän, mutta myöskin maan hallintokulttuurin. Kansalaisyhteiskunta ja uskonnolliset ryhmät Syyriassa haluavat luoda uutta historiaa. Lähi-itä nyt tuo yhteen kaikki maailman konfliktit ja ongelmat ja se, mitä siellä tapahtuu, tulee vaikuttamaan koko maailmaan. Ja tästä, tästä syystä me tarvitsemme demokratian ja vapauksien periaatteiden voittoa Syyriassa ja meidän täytyy tukea Syyrian ihmisiä tässä voiton tiellä. Sen jälkeen te tulette huomaamaan, että teillä on hyviä ystäviä paikalla. Kaksi mahdollisuutta lähitessä on. Toinen on jakaa ja toinen tehdä yhteistyötä ja yhdistää. Me tarvitsemme nyt suuden projektin, joka uudistaisi aluetta, modernisoisi sitä ja auttaisi ihmisiä luomaan oman tulevaisuutensa ja antaisi heille mahdollisuudet tehdä yhteistyötä muiden kansojen kanssa sivilisaation ja rauhan merkeissä. Nykyisessä tilanteessa meidän täytyy huomata, että Syyrian kansalaisilla on oikeus puolustaa itseään ja meidän täytyy auttaa heitä tässä, jos me uskomme, että heillä on oikeuksia, kuinka me voimme kiistää heiltä oikeuden puolustaa itseään ja kuinka voimme epäonnistua heidän suojelemisessaan laittoman hallituksen joukoilta ja asevoimilta. Me tarvitsemme oikeutta. Mutta jos oikeus kiistetään, jos se kiistetään meiltä, me tulemme jatkamaan itsemme puolustamista, sillä olipa hinta mikä tahansa, me emme enää koskaan tule hyväksymään diktatuuria. Olen siis sitä mieltä, että tämä on tilanne, jossa nopea ratkaisua ei ole. Me emme saa vakautta ja rauhaa voimaan yhdellä askeleilla, ellei teillä ole rohkeutta tukea demokraattista ja kulttuurillista uudistusta. Uusi demokraattinen Syyria, johon pyrimme, on sellainen, jonka tulee olla maallinen ja hyväksyä kaikki uskonnot. Se ei ole Iran, se ei ole Libanon. Demokratia voi yhdistää kaikki oppositiovoimat. Ketään ei jätetä yksin. Me tarvitsemme rauhanomaisen ratkaisun, jonka täytyy lähteä oikeudesta. Ei mitään vuoropuhelua ole ilman oikeutta. Meidän täytyy olla ystävien naapureidemme kanssa, meidän täytyy tukia kaikkia ihmisiä, ei vain yhtä puoluetta tai vain yhtä ryhmää. Me tarvitsemme apua, jotta voisimme rakentaa demokratiaa, jotta diktatuuria ei uudelleen synnyttäisi. Kiitoksia. Mister... Kiitoksia. Ja sitten herra Alma teillä on puheenvuoro viisi minuuttia, olkaa hyvä. Okay, okay. okay. And th- uh, thank you for uh, this invitation. This is Kiitoksia tästä kutsusta. Tämä on kolmas kerta, että puhun Euroopan parlamentille. Ensimmäinen kerta oli Damaskuksesta käsin Skyppen kautta ja eilen tulin tänne henkilö, viime vuonna tulin henkilökohtaisesti tänne ja tämä on nyt sitten kolmas kerta. Te tiedätte, mitä Syyriassa on tapahtunut tähän asti. Verilöylyt joka paikassa. Ja ähm, eri kaikkien kaupunkien ja kylien äh, taistelut, kansainvälinen yhteisö ei ole ryhtynyt vieläkään mihinkään äh, kunnollisiin toimiin Syyrian tukemiseksi, koska Venäjä on käyttänyt veto-oikeuttaan. Ja se on te, tekee yhteistyötä työtä Iranin ja Hisbollahin ja Libanonin kanssa. Tähän mennessä olemme menettäneet yli 20 000 henkeä ja neljännes miljoona on vankiloissa puolitoista miljoonaa pakolaisina. Joten kaikenlainen puhe neuvottelusta – vuoropuhelusta hallinnon kanssa on täysin mahdotonta. Nyt luulisin, että Venäjä ajatteli, että Basharin hallinto on nyt menneisyyttä. Hän on lopussa. Samoin Iran ajattelee näin. Venäjän ministeri lähetti minulle viestin kolmannen henkilön kautta, että tapaisin hänet. Ja samoin myös Iranin ulkoministeri halusi tavata minut. Minä kieltäydyin matkustamasta Venäjälle, samoin kieltäydyin matkustamasta Iraniin. هي انعدام الرؤية السياسية بسبب se, että kaikki poliittinen perspektiivi on kadonnut näyttämöltä, tarkoittaa sitä, että jos puhuja sanoi, että hän siirtyy käyttämään arabian kieltä, sen takia ehkä pieni katkos tässä puhevirrassa, mutta hän puhui, että poliittisen... minä ajattelin arabiaksi ja sitten yksi kaksi puhuinkin arabiaksi, sanoo puhuja. Mutta jatkan siis arabiaksi. Sanoin, että kansainvälinen yhteisö katsoo Syyrian päin ja Syyrian kansaa yhteiskuntana, yhteiskuntana, joka ei ole yhtenäinen. Minäkin olen miettinyt tässä ja kysyn teiltä, tiedättekö te yhden ainoan maan maailmassa, jossa kansa puhuisi vain yhdellä ainoalla äänellä, jossa yhtenäisyys ja yksöys olisi täydellistä. Syyrian oppositiossa me, meillä ole ehkä yhtä yhtenäistä näkemystä, mutta olemme samaa mieltä keskeisistä periaatteista toisin sanoen. Demokraattinen hallintojärjestelmä, hallinto Syyrian, mikä tarkoittaa lainsäädäntövaltaa, tuomiovaltaa ja jotka ovat toisistaan riippumattomia. Totta kai Syyrian oppositiossa on on erilaisia näkemyksiä, eri näkemyksiä siitä, pitäisikö ulkovaltojen puuttua asioiden kulkuun, mikä on armeijan tarkoitus, välttämättömyys, mikä on vapaa, riippumaton syyrialainen armeija. Mutta me olemme kuitenkin samaa mieltä keskeisistä piirteistä. Me olemme äskettäin kokoontuneet Istanbulissa, me perusteemme komission, johon kuuluu useita varteenotettavia henkilöitä Syyrian oppositiosta, me olemme valmistelemassa suurta opposition kongressia, joka pidetään Kairossa Egyptissä, nimenomaan luodaksemme perustan opposition yhtenäistämiselle Syyriassa. Tässä mielessä minä toivon, että tämän jälkeen ei olisi yhtä ainutta syytä kansainväliselle yhteisölle sanoa, että me emme että voisi antaa meille apua, jota olemme pyytäneet jo 15 vuod- kuukauden tappamisen ja murhaamisen aikana. Mitä tohtori Kamal El Buani on sanonut, minä voisin sanoa, että Syyriassa ei ole kahta uskonnollista, tunnustuksellista perustuslakia, niin kuin esimerkiksi Libanonissa tai Irakissa. Syyriassa on vähemmistöjä, uskonnollisia, tunnustuksellisia vähemmistöjä, mutta meillä ei ole siinä minkäänlaista hallintoa tai yhteiskuntaa tai verkostoa, joka olisi tunnustuksellinen. Jo pitkän aikaa me olemme eläneet hyvin rauhassa. Esimerkkinä voisin mainita erään entisen pääministerin, Fares al-Kurin. Hän oli pääministeri, kristitty. Monen vuoden ajan hän hän oli ministerineuvoston puheenjohtaja, pääministeri, siis hänen vastuualueensa kuului myös vastuualueisiinsa kuului myös uskontojen, uskontojen hallinnoinnin järjestäminen. Tämä kriisi tällä hetkellä on hallinnon aiheuttama kriisi, ei uskonnollinen kriisi. Hallinto on myös lisännyt siihen ehkä näitä tunnustuksellisia mausteita voidakseen piiloutua tämän kriisin taakse. On todettava, että Syyrian kansa on yksi ja ainut pyrkimyksissään ja vaatimuksissaan suurempaan vapauteen. Tällä haluan välittää teille sen, että meidän Syyrian kansamme ei ole niin uskonnollisesti värittynyt tunnustuksellinen. Meidän yhteiskuntaamme ei leimaa tunnustuksellinen uskonnollisuus. Totta kai sieltä löytyy näkemyksiä, joista voidaan löytää kansainvälisiä ilmentymiä. Mutta muistuttaakseni teille, kun neuvotteluita käytiin, ja tässä puhun nimenomaan menneisyydestä historiasta, kun käytiin neuvotteluja Ranskan ja syyrialaisten välillä. Syyrialaiset olivat nimenomaan pyytäneet, että sen jälkeen kun Ranskan mandaatti päättyisi, niin silloin ei, ei, ei, ei, ei lähdettäisi mitään uskonnollista tunnuksellista yhteisöä vainoamaan. Signora El Katlabi, prego. روى الكتلان olkaa hyvä. شكر للبرلمان الأوروبي ولجنة علاقاته الخارجية لإتاحة هذه الفرصة. Päivää. Kiitoksia ja hyvää päivää Euroopan parlamentille ja ulkoasian valiokunnalle. Kiitoksia siitä, että kutsuitte meille tänne puhumaan. Tämä ensimmäinen kerta, kun puhun täällä edessänne. Syyrian vallankumous jatkuu ja syyrialaiset pyytävät enemmän vapauksia ja demokratiaa vuosikymmenien ajan, 40 vuoden ajan. Hallinto Syyriassa on ollut isän ja pojan käsissä. Ja se on jatkuvasti ollut samankaltaista. Nyt voisin puhua viimeisten 15 kuukauden tapahtumista. Syyrian kansa on päättänyt oikein ja tämän niin kutsutun arabikevään tapahtumien tilaisuuden johdosta tarttua omaan kohtaloonsa. Esimerkiksi voidaan sanoa, että me ole koskaan tunteneet tämän tyyppistä hallinnon vapautta, ja monet tapahtuvat ovat osoittaneet, kuinka paljon hallinto on vastustanut kaiken tyyppistä avautumista ulkomaailmaan. Se on vastustanut ulkopuolisten tarkkailijoiden maahantuloa tai Arabiliigan toimintaa. Se on estänyt kansainvälistä lehdistöä ja arabilehdistöä puhumasta siitä, mitä tapahtuu. Se on kaikin tavoin estinyt estänyt YK ja Arabiliigan toimintaa, kun ne ovat pyrkineet tekemään päätöksiä, joka, jotka voisivat päättää ihmisten surmaamisen Syyriassa. Me olemme nyt tällä hetkellä tilanteessa, jossa kansainväliset tarkkailijat ovat keskeyttäneet toimintaansa Syyriassa. Syyrian hallitus harjoittaa väkivaltaa, surmia omaa kansansa kohtaan, ja tämä osoittaa koko maailmalle, että tämä hallitus ei ole lainkaan kiinnostunut omasta kansastaan. Sitä kiinnostaa vain se, että se pystyy säilyttämään vallan, säilymään vallassa kaikin keinoin. Tämä hallinto on jo osoittanut, mitä se on kykenevä tekemään mielivaltaisia pidätyksiä, kaiken tyyppisiä surmia. Näihin täytyy vielä lisätä kasvava sotilaiden määrä. Monet sotilaat ovat liittyneet vapaaseen Syyrian armeijaan. Syyrialaiset ovat kaikilla mahdollisilla tavoilla pyrkineet toimimaan tätä hallintoa vastaan ja kaikkea sitä vastaan, jota hallinto voi tehdä. Hallinto on pyrkinyt osoittamaan, että se haluaisi saada aikaan avoimuutta. Se on vapautunut jonkin verran vangittuja henkilöitä, mutta ei kaikkia heistä. He ovat vastanneet Kofi Annanin pyyntöihin vapauttamalla muutamia ihmisiä, mutta tuhansia tai Kymmeniä tuhansia henkilöitä on edelleen vangittuna ja hallinto on myöskin pyrkinyt pelottelemaan Syyrian kansaa. Hallinto on kaikin tavoin pyrkinyt osoittamaan sen, että Syyrian kansa ei pyytäisi vapautta tai demokratiaa. Se on yrittänyt antaa kuvan, että kansa haluaisi kaaosta ja Assad on kaikin tavoin nyt harjoittanut poltetun maan taktiikkaa. Ja tässä tähän tekniikkaan nyt vielä on osallistunut Venäjä, koska se on turvallis- YK on turvallisuusneuvostossa käyttänyt veto-oikeuttaan. Syyrian hallitus ja sen nykyhallinnon säilyminen. Tämä on jotakin, mitä voidaan verrata täysin natsihallintoon tai Milosevicin hallintoon. Syyrian hallinto on ihmiskunnan historiassa musta sivu. Se on ollut jo 40 vuotta vallassa. Se on useita verilöylyjä järjestänyt ja se on surmannut satoja tuhansia ihmisiä ja vanginnut satoja tuhansia. Huolimatta kaikista näistä toimista. Me haluamme vapautta, me haluamme rauhanomaisen ratkaisun Syyriassa ja me etsimme tällaista rauhanomaista ratkaisua, joka antaisi tälle oikeudettomalle kansalle oman ö, oikeutensa oman kohtalonsa. Kiitoksia. Bene, allora prima di dare la parola... Kiitos paljon. Ennen kuin annan puheenvuoron kollegoille salissa, herra Mingarelli, esittelee meille omat näkemyksensä, kuin myös ulkosuhdehallinnon näkemykset muutaman minuutin ajan. Bon, nous avons... Siis meillähän kerrottiin, niin kuin teillekin, sama asia, että kenraali, joka vetää YK valtaiskuntaa on sanonut, että tämän valtuuskunnan toiminta lakautetaan, koska väkivalta on voimistunut niin suunnattomasti. Väkivallan voimistuminen on todettu kaikkien tarkkailijoiden toimesta ja totta kai tämähän huolestuttaa meitä kaikkia. Sen pitää huolestuttaa meitä kaikkia. Sisällissodan uhkahan leijuu koko ajan ilmassa. Se on tullut yhä vahvemmaksi konflikti on myös vaarassa tunna uskonnolliseksi, tunnustukselliseksi koska on yritetty antaa tälle konfliktille uskonnollista leimaa, ja se on nyt vaarassa onnistua yhä enemmän ja enemmän, ja tämä kaikki on yhä huolestuttavampaa sekä Syyrialle että koko sitä ympäröivälle alueelle. Me tiedämme, että Kofi Annanin suunnitelma ei voitu toteuttaa kaikessa kattavuudessa, mutta se on kuitenkin vaihtoehdoista se vähiten huonoin, jos halutaan päästä poliittiseen ratkaisuun. Ja sen takia EU on tukenut ja tulee jatkossakin tukemaan Kofi Annanin suunnitelmaa. Samalla tavoin EU on ollut iloinen Kofi Annanin aloitteesta, joka tehtiin yhteistyössä Venäjän kanssa, eli perustetaan yhteysryhmä, kontaktiryhmä, johon tulisivat mukaan keskeiset toimijat, ja niin se tulisi kokoontumaan Genevessä kesäkuun 30. päivä. On tietenkin tärkeää, että keskeiset toimijat aivan erityisesti Venäjä ja Kiina voisivat käydä jatkuvaa vuoropuhelua länsivaltojen edustajien kanssa, jotta todella löydettäisiin yhteiset näkemykset siitä, mitä mikä voisi saada Assadin hallinnon huomispäivänä taipumaan mitä tulee YK, niin EU tulee vetoamaan YK turvallisuusneuvoston kaikkiin jäseniin sillä tavalla, että otetaan huomioon kaikki mahdolliset optiot, joilla voidaan tukea jatkossakin Kofi Annanin suunnitelmaa, erityisesti heinäkuun 19. päivä, jolloin päätetään siitä, josko tämä mm, valtuuskunnan mandaattia jatkettaisiin, koska kolme kuukautta tulee tuolloin kulumaan umpeen ja turvallisuusneuvosto tulee tekemään päätöksen tämän valtuuskunnan toimen jatkosta. YKssa tullaan voimistamaan vuoropuhelua Venäjän ja Kiinan kanssa. Mehän tiedämme, että nämä kaksi maata, erityisesti Venäjä, ovat sen kaltaisia, että ne voivat <clears throat> aivan selvästi kallistaa vaakakupin selvästi toiselle puolelle. Ja YKssa haluttaisiin nimenomaan hyväksyä sanktiot kohdasta, kohdasta seitsemän mitä me täällä pyydämme tai vaadimme. Emme me halua, että te olisitte kaikki yhtenäisiä, teillä on erilaiset näkemyksemme, se on ihan legitiimiä, mutta me haluaisimme, että te onnistuisitte lyömään yhteisen foorumin siitä, miten voitaisiin mahdollisimman parhaalla tavalla saada tätä ylimenovaihetta lähtemään liikkeelle samassa eteenpäin. Jos päästäisiin minimisopimukseen, miten päästään tästä ylimenovaiheesta läpi poliittisesti, niin se olisi hyvä, koska tällä hetkellä mehän tiedämme, että poliittinen ylimenovaihe on vaikea ja Assadin kukistaminen on vaikeata. Sitähän EUlta pyydetään, sitä me myös pyydetään. Ei tässä nyt pyydetä teitä muotoutumaan yhteen ainoaan muotiin. Teillähän on erilaiset poliittiset näkemykset ja on kyse myös siitä, että teillä on erilaisia etnisiä ryhmiä, teillä on uskonnollisia ryhmiä, mutta, mutta kun te olette käynnistäneet taistelun tätä autokraattista valtaa vastaan, niin me pyydämme, että teillä olisi jonkinlainen yhteinen foorumi, jolla on yhteiset näkemykset, suurin piirtein yhteiset näkemykset ja tavoitteet. Ja tämähän on muualla jo koettu hyödylliseksi ja toimivaksi. Ja nyt muutama sana siitä, mitä EU tekee. Sehän ei ole koskaan tarpeeksi, mutta me jatkossakin tulemme, tulemme auttamaan YK-valtuuskuntaa. Miljoona euroa on jo sijoitettu sillä tavalla, että rahoitetaan 25 panssariajoneuvoa, jotka on lähetetty Damaskukseen toukokuun 12. päivä. Myös annamme logistista apua ja haluamme myös käynnistää tämmöisen liikkuvan avun yksikön, joka käynnistetään, jos pyyntö todella meille, meille asti kulkeutuu. Me olemme myös perustaneet ra- <clears throat> yhteisöjä, joiden avulla käydään yhteiskunnallista vuoropuhelua. YK ja Syyrian hallituksen välinen sopim, hallituksen välinen AP loppuu, jotta saataisiin humanitaarista apua miljoonalle ihmiselle. Niin me olemme jo nyt antaneet 32 miljoonaa euroa, 10 miljoonaa ekolta ja 22 miljoonaa tulee eh, jäsenvaltioilta tukea. Tämäkään ei ole tietenkään riittävää, mutta kyllähän tässä on aika tärkeä summa jo vapautettu, mutta me olemme myös päättäneet antaneet lisää apua ihmisoikeusjärjestöille. Syyriassa 8. kesäkuuta EU hyväksyi 23 miljoonan euron ohjelman, jonka tarkoituksena on tukea Syyrian siviiliyhteiskuntaa, pakolaisia naapurimaissa, erityisesti Libanonissa, Jordaniassa ja Turkissa. Ja me myös jatkamme työtä, että vahvistamme pakotteita, sanktioita. Ulkoasiaministerit kokoontuvat ensi maanantaina Luxemburgissa. Jälleen kerran, 17 kerran tulevat vahvistamaan pakotteiden merkitystä niillä. Jälleen kerran tähdätään siihen, että haluttaisiin heikentää Syyrian voimassa olevaa hallintoa ja mahdollisuuksien mukaan toimia siten, ettei sillä olisi suoranaista vaikutusta siviiliväestön Syyriassa. Tässä teille tiedoksi, miten EU EU on auttanut ja miten se tulee auttamaan teitä, kun te taistelette autokraattista valtaa vastaan? Allora. Kiitoksia, herra Minkarelli. Meillä on useita puheenvuoropyyntöjä. Jaetaan nämä puheenvuoropyynnöt kahteen niin, että meillä voi olla vähän mm, tehokkaampi vastaus ja tarpa. Edustaja Salafranka, kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Haluan toivottaa tervetulleeksi meidän kutsuvieramme täällä, kuten meillä on ollut mahdollisuus keskustella tästä Strasbourg, Strasbourgissa korkean edustajan kanssa. Niin me muistamme ne sanat, miten kuvailtiin Syyrian tilannetta, kyvyttömyys, raivo, turhautuneisuus. Voisimme myös sanoa, että emme kansainvälisen yhteisön kyvyttömyys pysäyttää kiihtynyt väkivalta. Tässä mielessä puheenjohtaja kertoi erittäin hyvin miten EU on toiminut, miten YK turvallisuusneuvosto on toiminut, mit, miten on pyritty löytämään vaihtoehtotoimenpiteitä. Kofi Annanin suunnitelma kuoli jo ennen kuin oli oikeastaan syntynytkään. Ja mihin herra Mingarelli tähän äsken viittasi, hän voi vain toi, hän sanoi vain, että se, hän sanoi, että presidentti Assad on vain voittanut lisää aikaa tällä, ja se tarkoittaa lisää uhreja Syyriassa. Puheenjohtaja esitti kysymyksen. Minusta se on varsin sattuva, jos jopa mitä kansainvälinen yhteisö voi tehdä ja EU voi tehdä öö, Venäjän ja Kiinan veto-oikeuden edessä YK turvallisuusneuvostossa, jotta tilanne saataisiin muuttumaan. Öö, pitäisi vaatia, ja meillä on opposition vaatimukset, mutta EUn vaatimukset pitäisi suunnata Mm, sinne, minne jäljet johtavat syltytehtaalle, eli varsinaiseen syntipukkiin, eli Assadin hallintoon. Minä kuitenkin haluaisin kutsun vieraille kertoa, että, että yhteisryhmien lukumäärä on moniskertaistettu. Onko se luotettava, hyvä ratkaisu, jos meillä on näitä yhteisryhmiä? jos Venäjä ja Iran kuuluvat tähän yhteisryhmään, onko se sopivaa? Yhdysvallat hylkää tällaisen ajatuksen. Minä kysynkin teiltä, mitä mieltä te olette? Oletteko sitä mieltä, että jotkut aloitteet, niin kuin Ranskan ulkoasiainministerin tekemä ehdotus, siis entinen ulkoministeri tai uuden vastikään nimetyn Ranskan ulkoasiaministerin tekemät ehdotukset voisivatkin olla hyviä, jotta tämä järkyttävä tilanne saataisiin lopetettua, jotta tämä närkästyneisyys, raivo, turhautuneisyys, kyvyttömyys, toivottomuus kansainvälisen yhteisön piirissä kuin teidän kansanne piirissä saataisiin loppumaan ja että voisimme todella saada tämän painajaismaisen tilanteen päättymään. Kiitoksia kollega Salakrafanka. Piditte oikein hyvin kiinni puheajasta. Kollega Gomes, kolme minuuttia. Täysi solidaarisuuteni Syyrian kansalle ja solidaarisuus Syyrian kansan kanssa tarkoittaa sitä, että kyllä, mm, Syyrian kansalla on oikeus puolustaa itseään, kyllä me tuemme sitä, että Assadin hallinto ja Assad itse, jos he säilyvät hengissä, päätyvät kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen vastaamaan rikoksistaan ihmisyyttä vastaan ja rikoksista, joita ovat tehneet Syyrian kansaa kohtaan ja sotarikoksista. Kyllä, kansainvälisen yhteisön velvollisuus on suojella, mutta tätä ei pystytä toteuttamaan, koska Venäjä kieltää tämän, myöskin muut, myös Kiina, mutta erityisesti Venäjällä on suuri vastuu, koska se ehkäisee turvallisuusneuvoston toiminnan. Silti kansainvälinen yhteisö voisi toimia, kuten se ei toiminut Ruandassa, mutta kuten se toimi Kosovossa. Valitettavasti, eikä meidän nyt tarvitse tässä kierrellä ja mainita Annanin suunnitelmaa, koska Annanin tukijat itse sanovat, että suunnitelma ei toimi. Tilanne on hyvin kielteinen meille kaikille, ei vain Syyrian kansalle, joka maksaa tästä. Tämä tragedia, että me olemme kriisissä ja katsomme omaa napaamme. Yhdysvallat on vaalivuonna ja Irak ja Iran ovat Syyrian naapureita ja he mieluummin pitävät kiinni vanhasta tutusta Assadista. Tosi seikka, että Arabiliiga on täysin voimaton ja nyt kysymykseni syyrianlaisille ystävillemme. Meillä on myös tämä kielteinen tekijä, että oppositio on niin hajautunut, kuten Ramin Karelli sanoi. Ly- Libyassa äh, se tosiseikka, että libyalaiset olivat yhtenäisiä, oli hyvin voimakas. Äh, heillä oli kansallinen tavoite päästä erään diktatuurista ja nyt haluan kysyä syyrialaista ystäviltä, mitä me voimme tehdä, jotta saadaan aikaan yhtenäisyyttä Syyrian oppositiossa niin, että pystytte karkoittamaan hallinnon ja sitten selvittämään ongelmat jälkikäteen toivottavasti oikeudenkäyntien kautta. Kiitoksia, edustaja Niin. Uh, Mr. President, uh... Hyvä puheenjohtaja, kollegat, aivan aluksi haluaisin toivottaa tervetulleeksi kolme vierastamme Syyriasta. Heille tämä ei monille ole ensimmäinen vierailu tähän parlamenttiin. Ja toisekseen oman poliittisen ryhmäni puolesta haluaisin ilmaista täyden solidaarisuuteni oman solidaarisuuteni ryhmäni ja koko poliittisen liikkeeni teidän taistelullenne. En nyt vie enempää aikaa, kun yritän ilmaista kaikkia tätä turha- turhautuneisuutta, jota tunnemme ja jota kansainvälinen yhteisö tuntee tällä hetkellä tämän Venäjän ja Kiinan asioiden jarruttamisen vuoksi turvallisuusneuvostossa. Mutta jos ollaan aivan suoria, vaikuttaa siltä, että vaikka tällaista vetoääntä Venäjältä ja Kiinalta ei olisi tullutkaan, täydelliselle aseelliselle välintulolle Syyriaan olisi hyvin vähän tahtoa. Nyt teille suoraan haluaisin esittää tämän kysymyksen. Te viittasitte rauhanomaiseen ratkaisuun. Kuinka te näette tämän asian? Totta kai Syyrian kansalla on oikeus aseistautua, mutta meille ongelma on myöskin eh, se, pitäisikö ulkoinen välinen tulo järjestää. Ideaalista olisi se, että näin ei tapahtuisi, mutta jos se on tarpeen, haluaisin kuulla hiukan teidän tunteistanne tämän elämän suhteen. Se varmaan on teidänkin ongelmanne. Ja lopuksi oman ryhmäni puolesta haluaisin myöskin tukea vetomuksia siitä, ettei pyrittäisi muodostamaan yhtä ainutta oppositioryhmää. Tämä ei ole realistista eikä edes demokraattista, mutta jos te saisitte yhteisen mielipiteen siitä, mihin suuntaan haluatte edetä ja kuinka sinne päästäisiin. Tämä olisi erittäin hyödyllistä. Kiitoksia. Brandner. Edustaja Brandner. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin heti aluksi sanoa jotain, joka Eera Minkarelli sanoi. 17 kerta, kun näistä sanktioista puhutaan. Ja nyt sitten raha astuu kuvaan mukaan. Mielestäni tämä on aika surullista, että tätä tehdään näin pikkuhiljaa. Jos kesäkuussa oli jo 200 hengen, 200 hengen sanktioitava lista, jos ei voida olla yhteneväisiä, jos sanotaan, että Assad ei ollut hyvä henkilö, koska hänen vaimonsa shoppaili Pariisissa. Tästä on jo melkein vuosi kulunut. Monet meistä eivät uskoneet tähän, mutta kyllä olisi voitu välttää paljon, välttää se, mitä nyt on tapahtunut. Eli me emme ole oikeastaan vielä ihan tehtäviemme tasalla. Kysymykseni teille, herra Mingareli, mitä me voimme nyt öö, asettaa Venäjälle tarjolle? Kyllähän Venäjä on tehnyt, mutta mitä me voimme antaa porkkanaksi Venäjälle? mitä me voimme antaa sankti- tarjota sanktioina? Mikä on mielikuvituksen valta tässä kysymyksessä? Ei riitä se vain, että valitetaan jatkuvasti. When it comes to... Minulla on yksi kysymys joka liittyy siihen, miten jatkaa YK suhteen. Koska yksi vaihtoehto olisi tietenkin, kun ajatellaan olemassa olevan mission jatkoa, uudelleen muotoilla se mandaatti ja tehdä siitä todellinen rauhanturvamissio luvun seitsemän mukaisesti, eli aseistettu koulutettuja tarkkailijoita eikä puhua sadoista, vaan tuhansista. Se on eri asia kuin sotilaallinen väliintulo, mutta se toisi kuitenkin joukkoja paikan päälle, joten haluaisin kuulla teidän mielipiteenne ja mikä eh, näkemys tästä on sisältäpäin katsottuna. Ja sitten eh, yhtenäisyydestä, ehkä ne pitäisi ottaa Euroopan unionin eh, motto käyttöön moninaisuudessa yhtenäinen. Se ei ole mikään hölbö motto katto, jos haluaa saada samat ihmiset, joilla on eri näkemyksiä saman pöydän äärellä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen samaa mieltä, että Annanin suunnitelma on käytännössä kuollut ja me tarvitsemme jotakin uutta. Ja tässä todellakin opposition keskuudessa tarvitaan yhtenäisyyttä ja jos äm, tällainen maltillinen kristillinen alaviitti löytyisi oppositiosta, se olisi erittäin rauhoittava asia. Olemme kuulleet paljon asioita liittyen Venäjään ja heidän intresseihin ja siihen, miksi he ovat niin Assadiin eh, kiinnittyneitä, mutta olemme myöskin kuulleet paljon siitä, että Bashar al-Assad ei ehkä olisi näiden intressien keskus, että Venäjälle toinen baathistinen johtaja olisi hyväksyttävässä. Voisitteko te tällaisen eh, baathistisen hallituksen pystyä hyväksymään, jos sellainen saataisiin aikaan demokraattisilla vaaleilla ja Onko totta, että nyt tällä hetkellä äm, nämä Shabithan joukot, jotka ovat nyt äm, jonkinlaisia laittomia joukkoja, onko tämä totta? Voitteko kertoa siitä hiukan ja onko Hespolla paikalla? Syyrien alueella ja onko Assad pyytänyt Hisbollahia tukemaan omaa hallitustaan ja mitä Turkki voisi tehdä ja onko mitään toivoa siitä, että Turkki voisi toimia yksin oikeus suojella periaatteen mukaisesti, kuten silloin kun NATO Kosovoa pommitti ilman turvallisuusneuvoston päätöstä ja sitten voitaisiinko saada aikaan tämän tyyppinen ähm, YKssa tämä tyyppinen äm, päätös aikaan, että Venäjän ja Kiinan veto kumottaisiin. Tämä mahdollisuus on olemassa, vaikka se on hiukan epämääräinen. Ja sitten viimeinen kysymykseni, jos sotilaallinen välintulo järjestettäisiin, voitaisiinko tällainen lentokieltoalue järjestää, onko se edes mahdollista, kun ajatellaan, että Venäjä on luonut Syyrian maavoimille tämän, tällaisia osittaisia puolustusjärjestelmiä? Meijer. Edustaja Meijer. Presidente. Creo... Kiitoksia, puheenjohtaja. Huomenna kenraali Robert Muut YK tarkkailumission johtaja puhuu YK turvallisuusneuvostossa ja kertoo mikä johti tähän väliaikaiseen mission keskeyttämiseen. Ja syy lienee siinä, että kumpikaan osapuoli, ei hallitus eikä oppositio, halunnut löytää rauhanomaista tietä ja että on niin paljon kuolleita. Mutta en usko, että Syyrian kansa ansaitsee tämän tilanteen. Robert Muut myös vetosi kumpaankin osapuoleen, että evakuoitaisiin vanhukset, lapset ja naiset ilman mitään ennakkoehtoja kaikista niistä paikoista, joissa sotilaallisia aseellisia yhteenottoja on. Uskon, että sen jälkeen, mitä täällä on sanottu, meidän on puututtava sotilaallisesti tilanteeseen. Minä en kannattanut sotilaista välintuloa Libyassa, enkä oikeastaan kannata sitä täälläkään, koska Robert Mut sanoi myös, että kaikkien osapuolten pitäisi yrittää päästä rauhanomaiseen ratkaisuun ja sanoutua irti vallasta. Kofi Annanin suunnitelma ei minun mielestäni ole kuollut ja äh, kyllä äh, kiitän Annania, kun hän sanoo, että yhteisryhmän tulisi tavata Genevessä, johon myös Iranin tulisi osallistua. Tämä on siis Annanin ehdotus, ei Venäjän ehdotus. Hän sanoi, että kaikkien osapuolten tulisi kokoontua ja poliittisen menettelyn kautta pitäisi välttää sisällissodan syntyminen. Tästä on konsensus, kyllä. Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä, jotta voitaisiin löytää ratkaisu poliittisesti. Uskon, että jos lähdetään meidän näkemyksistämme, niin, niin ratkaisu tulee olemaan poliittinen. Ja jos vetoamme osapuoliin, osapuoliin, jota kenraali Robert Mut on sanonut, että kumpikin osapuoli on hyvin vastuullinen ja samalla tasolla, niin kyllä rauhanomainen ratkaisu on mahdollinen ja sen takia minusta on, minusta on varsin tärkeää, että tämä mahdollisuus pidetään mielessä. Minä europarlamentaarikkona ymmärrän, ymmärrän sen myös, että hallituksen edustaja vastaan ei tunneta sympatiaa, mutta jos kansainvälisellä tasolla kaikki osapuolet ovat läsnä, miksi me emme voisi myötä vaikuttaa siihen, että vuoropuhelu olisi se, jonka avulla löydetään, halutaan löytää rauhanomainen ratkaisu poliittisesti. Ja. Edustaja Belder, teillä on puheenvuoro. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, om kort even in te gaan, ik ben eigenlijk... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen Erä Meijerin kanssa täysin samaa mieltä. Jos katsotaan tilanteen kärjistäminen, niin on tehtävä kyllä kaikki mahdollinen, jotta löydetään poliittinen ratkaisu, mutta minä haluaisin äh, käsitellä seuraavaa asiaa. Suorista puhelinkeskusteluista ja sähköposteista äh, ihmisten kanssa Homsissa äh, viime viikkoina olen kuullut seuraavaa ja haluaisin mielelläni lausunnon vierailta tähän liittyen. Minä nimittäin kuulin, että Homsissa noin 3-500 vanhusta eh, ja sairasta on panttivankina. Tämähän on ihan hirveä tilanne. Lisäksi kuulin, että Homshaman kolmiossa sadat eh, kylät, joissa on kristittyjä vähemmistöjä, eh, kärsivät tällaisista kapinallisjoukoista. Mitä mieltä te olette tästä oppositio on syyllistynyt tällaisiin rikoksiin, silloin meidän on hyvin vaikea valita kahden osapuolen välillä. Te oppositiona, mitä mieltä te olette tällaista kapinallisjoukoista, jotka myös häpäisevät uskonnollisia rakennuksia, kirkkoja ja niin poispäin. Olen nähnyt useita valokuvia ja nähnyt, että kapinasjoukot tekevät tämän tahalleen. Ja siksi haluaisin kuulla teiltä, mikä on teidän tietoni kristillisten vähemmistöjen tilasta. Ja toinen kysymys, mikä on kurdivähemmistöjen tilanne? Ja Syyriassa on paljon vähemmistöjä, kurdit ovat siinä yksi tärkeä vähemmistö. Io aprirei le risposte a tutti. Kiitoksia. Minä mahdollistaisin vastaamisen kaikille herra mm, Mingarelli ja kolme vierastamme. Lyhyt kysymykseni herra Mingarellille. Me tiedämme, mikä merkitys Venäjällä on turvallisuusneuvostossa. Haluaisin vain kysyä teiltä, kuinka tärkeänä pidätte Venäjän strategista sotilaallista etua tässä, tässä sotilassatamassa Tartusin meritukikohdassa, joka on viimeinen Venäjän tällainen tukikohta. Kuka vastaa ensin? Eera Allabuani. أشكركم جزيل الشكر أولا ثلاث نقاط أساسية Kiitoksia näistä kysymyksistä aivan aluksi. Meillä on 20 miljoonaa opposition edustajaa syrjässä, jotka taistelevat hallitusta vastaan. Se on oppositio järjestäytynyt maantieteellisesti eikä puoluepoliittisesti on ero paikallisen opposition ja ulkomailla olevan opposition välillä. Jos me haluamme olla yhtenäisiä oppositiossa, meidän pitäisi nimenomaan yhtenäistää se, joka tukee oppositiota ja minimisoida ulkomainen väliintulo. palestiinalaisviranomainen on suunnittelut on suunnitellut vierailun Venäjälle. Minä olen puhunut Venäjän viranomaisten kanssa ja ihan rehellisesti sanoen ei sieltä kuullut mitään selkeää tai konkreettista. Venäläiset toivovat nimenomaan voivansa tuomita ulkovaltojen ja länsivaltojen väliin tulo Libyassa. Mutta kyllähän me pystymme takaamaan venäläisten edut Syyriassa, siitähän on kysymys. Venäläiset haluavat vain pakottaa länsivallat, länsimaat kattavaan ratkaisuun, johon sidottaisiin koko alueen ongelmavyhti mukaan. Eihän tämä ole syyrialaisten toive. Me olemme pyytäneet, että e, hajotettaisi meidän maata, jaettaisiin sitä kahtaan. Eli nyt halutaan maksattaa länsivaloilla sitten tämä hinta, ja se on ollut mielestämme Venäjän politiikan taustalla. Mitä tulee sitten rauhanomaiseen ratkaisuun? he ovat sanoneet, me haluamme rauhanomaista ratkaista, sanomme selvä, mutta ensiksi pitää äh, diktaattorin lähteä, murhaajan pitää lähteä. Ja sen jälkeen, kun diktaattori on poistunut, voimme nimenomaan soveltaa Annanin ohjelmaa äh, sillä tavalla, että saamme muodostettua kansallisen hallituksen. Mutta meille sanottiin, ei, ei, ei, Assad hyväksy mitään maasta poistumista, mutta pitää harjoittaa painostusta häntä kohtaan. Me olemme sitä mieltä, että ulkovaltojen välintulo voisi äh, törmätä jonkin esteisiin, mutta kaikista helpoin ratkaisu oli se, että tuetaan sisäistä oppositiota, sisällä toimivaa oppositiota, jotta se voisi harjoittaa riittävän vahvaa painostusta, jotta nykyhallinto voisi hyväksyä rauhanomaisen ratkaisun. Toisin sanoen tämä ratkaisu tarkoittaa sitä, että Assadin perhe lähtisi meidän pitää kääntää uusi sivu. Pitää myös valmistaa äh, rauhanturvajoukkojen saapuminen tuolle alueelle, tukea, tukea sisäistä oppositiota ja saada hyvä tasapaino. Ei hallinto ole niin vahva kuin miltä se vaikuttaa. Hallitus ei ole vahva. Monet sotilaat ovat valmiita jättämään armeijan, jos vain pystymme turvaamaan heidän perheenjäsentensä elämän pitää vedota nuoriin taistelijoihin, armeijasta loikanneisiin syyrialaisiin sotilaisiin ja pyrkiä harjoittamaan painostusta venäläisten suuntaan, jotta he vähän vähentäisivät vaatimuksia ainakin suhteessa länsivaltoihin. Meillä on tietysti tietynlaista dikotomia oppositiossa, mutta ensin pitää arvioida ja tuomita ne, jotka ovat mahdollistaneet tämän näiden rosvojoukkojen äh, ryhtyä toimenpiteisiin ja jatkaa toimintaansa. Hallinto on tästä vastuussa, tästä tilanteesta, oikeudettomasta tilanteesta, joka on todellakin sietämätön ja kestämätön. Kiitos paljon. أنا أريد أن أعيد الأخوة الحاضرين إلى ماضي ليس بعيد كثير. Kiitoksia. Haluaisin puhua teille menneisyydestä, joka ei ole kovinkaan kaukaista. Der Spiegel haastatteli Mustafa Atlasia, joka oli entinen puolustusministeri Syyriassa, ja hän kertoi, että he olivat ottaneet vallan väkivalloon ja he lähtevät vain väkivalloon. Ja tällainen on tämän hallinnon logiikka. Verilöylyt alkoivat 80-luvulla. 70 000 ammusta laukaistiin kansaa vastaan, niin mitään ei ole kyllä sen jälkeen muuttunut. Vierailuni aikana edellisellä kerralla annoin 200 henkilön nimilistan. He ovat murhaajia ja minä tuolloin pyydin, että he saisivat rangaistuksen. Tällä hetkellä meillä on kiellettyjen henkilöiden lista. Tällä listalla on 60 henkilöä ja olemme pyytäneet, että suurlähettiläät poistuisivat Syyriasta. Eräät Euroopan maat ovat sanoneet, että suurlähettiläillä on roolinsa ja että heitä ei pitäisi vetää pois. He ovat lopulta kuitenkin vetäneet suurlähettilänsä pois, mutta se oli myöhäistä. Jos tähän toimeen oltaisiin ryhdytty nopeammin, nykyistä hallinto ehkä olisi enää. Syyrian hallinto ei ole homogeeninen hallinto. Se on hallinto, joka on mätä sisältä. Kyseessä on samantyyppinen tilanne kuin Neuvostoliiton kanssa. Se romahti hetkessä, yhdessä päivässä, vaikka se oli suurvalta ja kukaan ei olisi kuvitellut etukäteen sen romahtavan. Ja Tilanne on samanlainen Syyrian kohdalla, se on vielä hauraampi, se voi romahtaa hetkellä millä hyvänsä. Joten toivoisin ja haluaisin todellakin korostaa tätä asiaa. Hallinto voi romahtaa hyvin yllättävällä tavalla, että kukaan ei odota. Ja jos näin tapahtuu, teillä on ongelma edessänne. Nyt tulisi todellakin puuttua asioihin. YK voi ottaa Syyrian käsiteltäväkseen yleiskokouksessa, ja siellähän Venäjällä ei ole veto-oikeutta. Ja vastustajat, jotka kokoontuvat Istanbuliin, voivat tehdä painostusta ja siellä saartaa Syyrian hallinnon ja todellakin olisi tarpeen, että näin tapahtuisi minulla. On kirja, joka puhui siitä, että Syyria on tehnyt rikollisuudesta laillista ja eh, he ovat pyrkineet tulevia tuomioitaan estämään kansainvälisissä tuomioistuimissa. Minä olen kahdeksan kertaa ollut yhteydessä Bashar al-Assadiin, kaikkiin hänen ministereihinsä. Olen ollut yhteyksissä, olen tavannut heitä, olen tavannut myöskin armeijan edustajia. Kukaan ei ole halunnut kuulla minua. Olen neljän vuoden ajan sanonut hallinnolle, varokaa, Veri saattaa virrata Syyriassa. Ongelmat täytyy ratkaista. Ja mitään ei ole tehty. Mitään ongelmia ei ole ratkaistu. Me tarvitsemme nyt kansainvälisen yhteisön painostusta, jotta tämä hallinto saataisiin ulos maasta. Mitään toivoa vuoropuhelussa tällaisen hallinnon kanssa ei ole. Ainut ratkaisu on se, että he lähtevät. Ja minä olen pahoillani, kun näen, että eurooppalaiset johtajat, jotka ovat muka äh, sivistyneitä henkilöitä ja he tervehtivät kuitenkin al-Assadia. Minä haluaisin ottaa esille kolme kohtaa, jotka käsittelevät opposition muutostrategiaa. Kolmannen vuosituhannen alussa, kun Bashar al-Assad astui valtaan, seuraten isänsä jälkiä. Tämähän oli perinnöllinen valta. Se tuolloin oli Damaskuksen kevät valloillaan. Monissa salongeissa paikoissa puhuttiin ylimenokaudesta vaiheesta, mitä kaikkea voitaisiin tehdä, jotta voidaan turvata Syyrian yhteiskunnan demokraattinen uudistus. Syyrian hallituksen vastaus oli se, että äh, lähdettiin pyr- vapauttamaan jännitteet Syyrian aktivistiryhmien välillä, mutta tämä keväinen ilmapiiri kyllä pian muuttui hyvin kylmäksi ja nyt jotkut tahot ovat haluavat saada uudestaan tämän Syyrian damaksuksen kevään kukkimaan ja vedotaan vuoropuheluun, koska me olemme vedonneet demokraattiseen muutokseen nimenomaan välttääksemme sivillis- sisällissodan. Syyrian hallinnon vastaus jälleen kerran oli se, että se kategorisesti, ryhtyi, se kategorisesti kieltäytyi vuoropuhelusta ja ryhtyi joukkopidätyksiin. Ja monet minun ystävistäni, tuttavistani heitettiin tyrmään. Syyrian vallankumous näki päivänvaloin vasta silloin, kun kun toivo oli jo lähes menetetty koko opposition, Syyrian oppositiossa mahdollisuus osallistua hallintovaltaan. Syyrian vallankumoukselle ominaista on se, että se oli läsnä, se oli pai silloin, kun Bashar al-Assad tuli pitämään puhetta, hän piti hyvin sotaisan puheen parlamentille, mutta hän ei nimenomaan puhu kansalle, hän tuomitsee opposition äh, ja tapattaa kaikki vastustajansa. Tämä vuoropuhelu ei äh, toteudu minkään alaviittikoalition välityksillä, välityksellä. Se, joka on vallassa, on Bashar al-Assad itse, al-Assadin perhe on vallassa. Hafez al-Assadil ei äh, jättänyt perintöä Baath-puolueelle eikä Alawiitelle, vaan se siirtyi suoraan Assadin perheelle koska meillähän oli aikaisemmin monien vähemmistöjen koaliittio alaviittien kristittyjen, eikä ole tässä ollut kyse mistään humanitaarisesta, uskonnollisesta, yhteiskunnallisesta konfliktista aiemmin. Tässä on kyse vallankumouksesta, jossa halutaan turvata elämä ja henkiin jääminen Tämä konflikti ei ole uskonnollinen, ei etninen, ei vähemmistöjä sitova. Tässä on kyselle taistelusta, että oppositio jää henkiin ja Syyrien kansa voi jäädä henkiin. Missä tilanteessa Syyria on tänä päivänä? Se johtuu siitä, että on vakavasti loukattu ihmisoikeuksia myöskin maan sisällä. Hallinto on tähän syypää. rikolliset, rikollisjoukkueet, rikollisia on vapautettu vankiloista, jotta he ovat voineet ryhtyä näihin väkivaltaisiin toimenpiteisiin. Mingarelli, poi... Herra Mingarelli ja sitten toinen puhujakierros. Hyvä pu- puheenjohtaja. Edustaja Brandnerille haluaisin sanoa, olisiko aiheellista toteuttaa sanktioita vähittäin säästämällä ensin alkuun Assad ja joitakin hänen perheenjäseniään. Jos tarkastelemme tilannetta, niin minusta tuntuu, että te olette oikeassa. Tässä on tehty arviointivirhe siitä, miten parhaimmalla tavalla toteutetaan sanktiot. Yleensä ottaen jäsenvaltiothan antavat luetteloita ihmisistä, jotka olisivat sanktioiden kohteena, mutta ehkä olisi kuitenkin parempi toimia vähittäin astettain, lisätä painostusta näihin painostettavien suhteen, jotta ne voisivat ehkä tarkistaa kantaansa kuin että sen sijaan sanktiot tippuisivat massiivisesti yhdellä kertaa. Siis voin vain sanoa teille, että olette oikeassa. Miten suhtautua Venäjään? Tämähän oli myös Provedan esittämä kysymys. Minusta tuntuu siltä, että pitää ensinnäkin vakuuttaa Venäjä siitä, että kyllä se saa sille kuuluvan roolin poliittisessa ylimenovaiheessa. Pitää rauhoittaa Venäjää siitä, että ylimenovaiheessa, poliittisessa ylimenovaiheessa Syyriassa Venäjällä tulee olemaan sille kuuluva rooli. Toinen kohta on se, että pitää vakuuttaa myös heidät siitä, että heidän intressinsä, poliittiset taloudelliset etunsa tullaan huomioimaan jatkossakin. Kolmanneksi pitää selittää heille venäläisille yhä, että jos he jatkavat tämän hallinnon tukemista, joka ei ole joka ei saa kenenkään luottamusta, joka on kaikkien toimesta tuomittu, koska myös tämä hallinto on tuomittu koko arabimaailmassa. Onko tässä minkälaisia intressejä Venäjälle? Minä en ole mikään sotilasasiantuntija, mutta ainakin sen perusteella, mitä olen kuullut ja lukenut, ei tässä ole kyse sotilaallisista eduista suuremmassa mittakaavassa, mutta en ole alan asiantuntija, mutta ainakin tätä sotilashenkilöt minulle sanoo, että Artusin satama niin, sotilaallisesti, strategisesti ei ole niin tärkeä kuin on uskottu kysymys kurdien ja kristittyjen vainoamisesta. Minä voisin sanoa, että kristityt ja kurdit ovat erittäin huolissaan Assadin jälkeisen ajan toteutumisesta, mutta minä en tällä hetkellä ainakaan ole saanut mitään tietoa, että näitä ryhmiä vainottaisiin. En sano, että sitä ei ole toteutettu, toteutunut, mutta meillä ei ole todisteita siitä, että kristityt tai kurdit tänä päivänä Syyriassa, sanoi puhuja, olisivat joutuneet nimenomaisen vainon kohteeksi. Bene, seconda lista, inizia... Hyvä. Ja seuraavaksi edustaja Romero Lopes, puolitoista minuuttia. Ei. Kiitos puheenjohtaja. Minun kysymykseni kuuluu. La, op, la, op. Meidän pitäisi... Haluan siis tervehtiä opposition edustajia täällä, mutta on olemassa strategia oppositiolla, jolla voitaisiin välttää että sisällissota jo, jo te kerroitte, että tämä yhteinen foorumi perusteista, periaatteista ollaan samaa mieltä, mitä on demokratia, mutta mikä on kaikista tärkein voimaryhmä tämän opposition sisällä, joka voisi saada oman strategiansa muiden edelle? Mikä strategia oppositiolla teillä on, jota me voisimme tukea? Meitä on 27 maata. Meidän pitäisi mieltää ja tajua tämä strategia, jotta todella voisimme tukea teitä sen toteutumisessa. Paljon kiitoksia. Kreisel Dörfler. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen vastauskierros jo selvitti asioita, jos lähdemme siitä, mitä te sanoitte, että 20 000 ihmistä on tapettu, sitten on loukkaantuneita, kidutettuja ihmisiä vankiloissa. Jos sanomme, että pidämme kiinni Kofi Annanin suunnitelmassa, haluamme neuvottelun, niin se on kyllä hyvin rohkea, mutta minä en osto, ö, usko siihen, koska Asadin kanssa ei voi neuvotella. Ja ö, tämähän sanottiin ihan selvästi. Hän itse lähtee maasta vain kuolleena tai voittajina. Hän tulee taistelemaan viimeiseen laukaukseen asti. Täytyy ajatella, millainen psykologinen mielentila diktaattoreilla on. Ceausescu ei selvinnyt vallankumouksesta. Libyaan tarvitsee vain katsoa, että mitä hänelle on tapahtunut, eikä myöskään kansainvälinen rikostuomioistuin ole mielenkiintoinen vaihtoehto tällaiselle diktatuurille, eh, dikta, diktaattorille. Eh, sota ulkomaisten eh, joukkojen kanssa ei ole voitettavissa. Meillä on jo sisällissota ja kaupunkisota. Meillä on konkreettinen kysymys kuitenkin, jos Seijaan ja muiden turvallisuuspalvelujen äh, raporttien uskominen, niin sitten Assadilla on valtaisa kemiallisten aseiden varasto. Vaarana on, että käyttääkö hän niitä, pelkäättekö tekin sitä, jos Assad kaatuu, ei ole kuin ajan kysymys, milloin hän kaatuu, koska tähän mennessä kaikki tällaiset hallinnot ovat kaatuneet mm, maailmassa, niin voitteko te valvoa näitä kemiallisia aseita, jotta ne eivät mene muille terroristiryhmille, Al-Qaidalle tai muille, ja sitten käytetä ö, uudelleen. Minähän pidän täällä aina kiinni puheajoista, vaikka useammat eivät sitä tee. Edustaja Kela. Presidentti. Haluaisin ilmaista solidaarisuuteni ja suuren huoleni liittyen tapahtumiin. Herra Laboni, te mainitsitte, ettei vapautta saada yhdellä askeleella aikaiseksi ja mainitsitte Neuvostoliiton esimerkkinä. Minä tulen Neuvostoliitosta ja voin vakuuttaa teille, että mikä tahansa diktatuuri on tuomittu romahtamaan, mutta sillä aikaa oppositiokin on tuomittu tekemään yhteistyötä. Te pyysitte meitä tukemaan sisäistä oppositiota, mutta kysymys on nyt siitä, ketä me tuemme ja kuinka ja millä tavoin. Nyt voin vain liittyä herra Minkarillin sanoihin. Me tarvitsisimme yhteisen poliittisen foorumin, sillä jos te korostatte demokratiaa ja vapautta, tämä voisi olla pohja niille. Kysymys on se, onko nykyinen olemassa oleva perustuslaki pohja tulevalle syrjälle vai pitäisikö sitä muuttaa tai vaihtaa. Ja voisiko maallinen demokratia olla tulevan maan valtion perustana? Sitten kysymys liittyen Venäjään. Me tiedämme, että Venäjä jatkuvasti myy korkeaa sotilaallista teknologiaa, kuten taistelukoneita Syyriaan. Ja he sitten vakuuttavat, että näitä laitteita ei opposition vastaiseen taisteluun käytetä. Mikä teidän mielipiteenne on? Voidaanko niitä käyttää oppositiota vastaan ja käyttääkö niitä näin? President. Edustaja Koppa. Hei. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäinen kommenttini liittyy siihen, mitä edustaja Kelam juuri sanoi Venäjästä. Tänä päivänä iso britannian ulkoministeri antoi lausunnon venäläisestä äh, laivasta, joka kuljetti helikoptereita ja ohjuksia Syyrian suuntaan. Tämä on nyt kysymys herra Minkarellille. Tämä on hyvin konkreettinen tieto. Aiotteko reagoida tähän tapahtumaan? Sitten haluaisin yhtyä tähän solidarisuuden viestiin tästä parlamentista. Syyrian oppositiota kohtaan ja haluaisin sanoa, että kansainvälinen yhteisö on umpikujassa. Toisaalta meidän täytyy kaikkien myöntää, että Annanin suunnitelma on kuollut. Sitä ei voida elvyttää. Ja toisaalta, ja tämä on meidän ryhmämme kanta, sosiaalisti- ja demokraattiryhmän kanssa, sotilaiden välintuloalueella ei ole mikään vaihtoehto. Riskit ovat liian suuret maalle ja maan väestölle, mutta myös alueen vakaudelle ja rauhalle. Tätä ei voida verrata Libyaan. Vaikka Libya olikin paljon helpompi tapaus, niin silti meillä on siellä seurannaisvaikutuksia. Toisaalta minun on myönnettävä, että eurooppalaisten psykologinen painostus on valtaisa. Jos joka ilta näkee kuolleita lapsia televisiossa, niin kyllä tuntuu siltä, että täytyy asiaan puuttua, mutta me olemme sitä mieltä, että meillä ratkaisu täytyy äh, enemmän äh, toimia humanitaarisella puolella, antaa humanitaarista apua ja haluaisin kuulla teidän mielipiteenne. Viimeinen kysymys edustaja De Merci, monsieur le président. Je pense que dans cette assemblée... Mm, kiitos puheenjohtaja. Ei varmasti tässä olossa ole mitään epäilystä siitä, miten me suhtaudumme Al-Assadin. Ainut ongelma piilee siinä, että miten hänet saadaan lähtemään. Jos tilanne jatkuu tällaisena, niin sisällissodasta tulee kammottava tai sitten hänet tapetaan jossakin tai sitten neuvotteluteitse hänet saadaan ulos maasta. En näe mitään muuta vaihtoehtoa. Te olette historiallisia opposition edustajia. Minä tunnen teidät hyvin, kunnioitan teitä suunnattomasti ei ole ensimmäistä, että ole täällä ensimmäistä kertaa jo pitkän aikaa, olette osoittaneet määrätietoisuuttanne. Kun kuulee teitä, tulee sellainen tunne, että haluaa todella auttaa teitä. Mutta kuten kollegatkin sanovat, ei oikein tiedetä miten. Te sanotte, tukekaa oppositiota, oppositiota. Oppositio, me mielämme opposition myös ulkopuolisena oppositiona, mutta on myös paikallista opposition nuoret, jotka ovat nousemassa kapinaan, jotka seuraavat teitä. Emme tiedä, miten tukea heitä. Aseet liikkuvat. Te, te tiedätte myös Arabi, Saudi-Arabian, Katarin, eh, koko tuon alueen ase, ase eh, liikehdinnän. Meidän pitäisi myös löytää alueen dynaaminen tasapaino hyvin, koska Yhdysvallat haluaa myös oman asemansa pysyvän mitä voidaan tehdä neuvottelujen lisäksi, poliittisen painostuksen lisäksi? Mitä voidaan tehdä Venäjän suhteen, joka tukee Al-Assadia ja jotta todella saataisiin Al-Assad tuomituksi jossakin jonakin päivänä, mutta se mikä ei ole tuhoavaa teille, mitä voidaan tehdä, mikä olisi tuhoavaa teille eikä teidän maallenne? Non abbiamo moltissimo tempo per le risposte. Hyvä, meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa vastauksille. Lyhyitä vastauksia pyydän. شكرا جزيلا الخطة الانتقالية تبدأ بر... Kiitoksia. Siirtymän vaiheen suunnitelma alkaa siitä, että Al-Assad lähtee ja vaiheen hallinto saadaan paikalleen. Anna, niin suunnitelman täydellinen toteuttaminen tässä suhteessa ja uuden perustuslain laatiminen, tämä on se menettely, jota pitäisi seurata. Meidän täytyy tukea Syyrian kansaa. Meillä on ystäviä Syyriassa, jotka auttavat meitä toisin. Me emme pyytä kaikkia toimimaan samalla tavalla. Te voisitte diplomaattisella ja poliittisella tasolla harjoittaa painostusta ja Toiset tulevat sitten meidän tueksemme. Al-Assadin tulee valita eh, kuoleman ja lähtemisen välillä ja hän tulee valitsemaan lähtemisen. Nuoret ovat hyvin organisoituneita, mitään jengejä ei ole. Tämä on maantieteellistä organisoitumista ja ne ainoat, joilla ei ole aseita, ovat tavalliset kansalaiset. Kaikki joukot, joita hallitus on aseistanut, ne ovat hallituksen aseistamia ja nyt voimasuhteet ovat hyvin, hyvin hauraat alueella. Mutta me haluaisimme päätyä rauhanomaiseen ratkaisuun ja tämän vuoksi odotamme tuloksia. Kiitoksia. Minä luulen, että YK on raportti, jossa sanotaan, että kolme miljoonaa syyrialaista tarvitsee apua. Kaikki miljoonat, jotka on käytetty, eivät riitä. Ne riittävät muutamaksi päiväksi Turkista. Kun tapasimme Turkin ulkoisia ministeri, niin Turkki ehdotti aloitetta kansainvälisen konferenssin järjestämiseksi, jonka avulla autetaan Syyrian kansaa. Mihinkään toimenpiteisiin ei ole ryhdytty. Kaksi asiaa pitää huomioida. Humanitaarinen apu ja sen jälkeen pakottaa Syyrian hallinto hyväksymään tämän humanitaarisen avun pääsy maaperälle, koska tämä, Syyria, tämä humanitaarinen apu tulee nyt vähän pikkuhiljaa. Meillä on kolme tuhatta panssarineajoneuvoa, jota Syyrian hallinto käyttää maaperällä. Meillä on helikoptereita ja myös sotilaallista muuta kalustoa. Jos ajatellaan tätä voimatasapainoa, niin meillä on esimerkiksi YK turvallisuusneuvoston tekemät päätökset tulitauosta, mutta nämä ovat termejä, joissa on erehdytty. Tässä pitäisi puhua kahdesta yhdenvertaisesta osapuolesta. Toinen osapuoli on hampaisiin asti aseistautunut ja kansa, jolla ei ole riittävästi, laisinkaan riittävästi aseita. On täysin valheellista EUn puolelta sanoa, että osapuolet olisivat tasavertaiset. EU on ollut meidän yhteistyökumppanimme. Meillä on pitkä historia yhteistyön saralta, mutta me voisimme olla kumppaneita myös tulevaisuudessa ja saada alueelle demokraattisia hallintoja, jotka noudattavat ihmisoikeuksia, jotka kunnioittavat myös siviili- kansalaisyhteiskunnan toimintamalleja. Varmasti EU löytää keinoja näiden kaikkien tavoitteiden toteuttamiseksi. Ja uskon, että jos jatketaan poliittista boikottia ja hallinnon eristämistä, niin ne ovat kaksi keskeistä elementtiä, jotka kulkevat hyvään suuntaan. Minä puolestani ajattelen kahta käytännön ratkaisua. Jatkuva painostus EUn toimesta Venäjän suuntaan YK turvallisuusneuvostossa, jossa tehtäisiin päätöslauselma, jossa ensimmäisessä kohdassa vaaditaan Bashar al-Assadin lähtöä ja että hänet saataisiin kansainvälisen tuomioistuimen eteen. Tämä auttaisi aktivisteja, saisi turvallisuuden tunteen kasvamaan, se loisi vakautta maahan ja silloin olisi aivan ilmeistä, että tämä vapauttaisi myös lehdistön toimintaa. Aktivistit ovat kuoleman maarassa, he toimivat Libanonissa, Turkissa ja Jordaniassa. Heitä pitäisi auttaa, Saksa ja Ranska ovat jo auttaneet heitä – äskettäin. Me myös toivomme lisää apua, tukea EUlta aktivisteille, joiden pitää paeta turvallisiin paikkoihin, jotta voisivat turvata henkensä tässä joitakin käytännön ratkaisumalleja. Kiitämme kuitenkin tässä vaiheessa jo sydämestämme EUta, sen edustajia kaikista sen antamasta avusta. Meidän pitää saada nopeasti ratkaisu läpi ja uhata aivan selkeästi Bashar al-Assadia. Me, hänet pitää pakottaa eroamaan vaikka, eh, vaikka siihen olisi YKkaan mandaattia tai YK turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa, mutta eh, ehkä voisimme tehdä samoin, mitä NATO teki Serbiassa, mutta ehkä pitää uhata myös tällä toimenpiteillä. Herra Mingarelli seuraavaksi. Euroopan unioni on tämän konfliktin eh, sotilaallistamista vastaan ja se tosiasia, että näin jo todetaan, niin se on jo kannanotto. Ja toiseksi Euroopan unioni äh, on ryhtynyt kauppasaartoon aseineviennin suhteen ja pyrkii saamaan kaikki osapuolet erityisesti Venäjän lopettamaan näiden aseiden vienin Assadille. Ja kolmanneksi me teemme tällä hetkellä töitä, jotta me voisimme vaikeuttaa aseiden viennin tai estää sitä. Me pyydämme eurooppalaisilta yrityksiltä, että nämä laivat, joilla aseita viedään Syyriaan, niitä ei enää annettaisi käyttöön. Mitään päätöstä ei ole vielä tapahtunut, mutta me teemme nyt näin lähipäivinä töitä tämän kiellon luomiseksi. Kiitoksia. Tuuri. Hyvä, kiitoksia. Pitkä ja mielenkiintoinen keskustelu. Kiitän puhujia ja toivotan kaikkea hyvää itsellenne ja maallenne. Ja kiitän myöskin eh, herra Minkarellia, hän on aina hyvin eh, valmistautunut.